good afternoon again. Welcome everyone. Hyvää iltapäivää kaikkia. Tervetuloa tänne budjetti- ja ekon valiokuntien yhteiskokoukseen, jonka tarkoituksena on tarkastella uudistusten tukiohjelmaa. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista katsotaan hyväksytyksi. Mitään puheenjohtajan ilmoituksia ei ole. Esityslistan kohta kaksi, sitten kohta kolme. Uudistusten tukiohjelman perustaminen. Haluaisin muistuttaa siitä, että tämä 16.45 täytyy päättää tämä kokous, joten on todella tarpeen nyt kunnioittaa aikarajoja, puheajan rajoja. Te tiedätte, että minä tulen tiukasti niitä valvomaan, jos te ette itse sitä tee. Antaisin nyt puheenvuoron aluksi yhteisesittelijöille neljä minuuttia molemmille ensin äh, budjettivaliokunnasta SNDn puolesta Eider Gardiasa Barrubia, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Voy intentar. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yritän pitää kiinni neljästä minuutista. Lopultakin saimme tämän ehdotuksen luonnoksen käsittelyyn niin kuin todettiin jo koko, koko kun kokoustimme, olemme jo paljon keskustelleet tästä monta kertaa ikävä kyllä emme päätyneet yhteisymmärrykseen, mutta on, ja on monia asioita, jotka joudumme jättää seuraavia keskusteluja varten ja tarkistuksia varten, mutta tiettyjä yhteisymmärryksiä ja sopimuksia on aikaan ja niin esittelemme nyt 51 tarkistusta komission ehdotukseen. Niin täytyy vielä enemmän täsmentää ohjelman tarkoitusta ja olemme sovittaneet tämän yhteen sen suhteen, mistä äänestimme rahoituskehyksen suhteen ja koskien EUn sitoumuksia. Olemme, liitemme yhden linkin kestävän kehitykseen, ilmastonmuutokseen, mukaan lukien Pariisin sopimus, konkretisoimme myös uudistukset, joita ehkä rahoitetaan ulkopuolisille euromaiden ulko- euroalueen ulkopuolisen maille sitten te, petosten äh, vastainen taistelu ja oikeudenmukainen siirtymä kohti kestävää taloutta. Sitten toinen tarkistusryhmä liittyy Eh, uudistusehdotuksiin, joita jäsenvaltiot ovat tehneet ja ehdottaneet, ja olemme lisänneet, että tarvitaan vaikutusarviointi ympäristövaikutuksista, ja jäsenvaltioiden pitää ehdottaa korvaavia toimia kielteisille vaikutuksille, joista näistä, jos uudistuksessa sellaisia, sellaisia syntyy, ja sitten veroviranomaisten täytyy arvioida budjettivaikutukset näistä uudistuksista, ja sitten tässä säästyy aika monia minuutteja vielä. Ja sitten olemme poistaneet sellaisen mahdollisuuden, että muut ohjelmat siirtäisivät varoja tähän uudistusten tukiohjelmaan. Tässä ihan lyhyesti nämä meidän ehdotuksemme. Kiitos. Thank you, Ada. Kiitoksia, Ada. Nyt toinen yhteisesittelijä Ekonilta. Karonin Nagdegal, olkaa hyvä. For being here. Äh, kiitoksia. Mukava saadaan täällä olla. Aj- ajatellaan näitä rakenneuudistuksia, jotka sitten teidän tarkoitus vahvistaa niiden taloutta, on <clears throat> erittäin tärkeä väline vahvistamaan unionia ja sen tointa. Tietysti, tietysti taloudelliset ja ympäristölliset ja muut ulkoiset ulottuvuudet on saatava ensin reilaan. Meillä oli tietysti yrittäisi ylittää tämä ideologinen kuilu, joka osoittautui aika leveäksi sen vuoksi sitten haluaisimme tämmöisen riippumattomat rahoituslaitokset e, euroalueen ulkopuoleltakin ja sitten määräys, jolla voidaan sitten osoittaa solidarisuutta näiden uudistus tavoitteiden toteuttamisessa minusta yhtenä tärkeänä, tärkeimpänä tekijänä on tämä valvontaulottuvuus, jotta sitten nämä rahalliseen tukeen oikeutetut kohteet sitten ovat asianmukaisesti selostettuja ja että lopullinen päätöksenteko on aina sitten kuitenkin komission käsissä tämän talouden ohjausjakson maakohtaiset suositukset, väestöpoliittinen kehitys, tämän tyyppiset pain, puntit sitten painavat kupissa. Tässä koko prosessissa tarvitaan yhä enemmän näitä valvonta- ja tarkastustoimia. Hyvä, että me olemme sitten päässeet yhteis- yhteisellä sivulla tästä jos ajatellaan näitä jo olemassa olevia riippumattomia rahoituslaitoksia, niilläkin voin, on tilaisuus sitten antaa lausua kantansa näistä sitoumuksista. Ja sitten jos sellainen ulkopuolinen elin on olemassa arvostelemassa näitä ehdotuksia, on varmasti hyödyllinen olemassa, koska sillä tavalla komission työ helpottuu. Sitten toinen saavutus oli tämä konvergenssikriteerien kattavuus, ne katsomme, että ne, niiden pitää tietenkin täyttää sitten sopimuksen määräykset. Ja että kaiken kaikkiaan kansallinen ää, äh, lainsäädäntö, kaikkien lainsäädäntökohtien vaatimukset täyttävät myöskin sitten viremarginaalit ovat pysyvät rajoissa. Eli nämä äh, äh, sitoumustaso, eli että jäsenmaiden on velvollisuus selittää, minkälaisia uudistuksia edellisinä vuosina on tehty ja äh, sitten näiden äh, pohjalta sitten ja riippumattoman arvioijan lausuntojen perusteella suosituskomissiolle sitten toimenpiteistä tehdään. Sitten oli asioita, jotka, niin, jotka jäivät vielä kiistakopuoleksi siksi, että jätettiin nämä asiat kokonaan mietintöluonnoksesta pois. Siis tämä äh, ohjelman soveltamisala, se Minusta on paha sääli, että sitä sovelletaan vain sitten tällaisen unionin ja jäsenmaiden talousin kestävyyteen kohdistuvat ohjelmat ja ne vahvistaminen keskittyvät ohjelmat hyväksytään. Kyllä minusta pitäisi kyllä tässä olla, ottaa se vähän laajemmallakin. Tässä tällainen niin muussa tapauksessa tämä moraalikadon vaara tässä lisääntyy. Tietenkin myöskin sitten valtioiden periaatteita ja lainkäyttöön soveltuvuutta pitää, pitää aina noudattaa. Me otan sitten sen mukaan kantaa näihin muutosesityksiinkin ja jätämme erikseen. Ja näin sitten tietenkin no, varmistetaan se, että yksikään jäsenmaa aivan noin vaan jää koko tämän hankkeen ulkopuolelle. Mitä sitten äh, rahojen jakamiseen tulee, se on aika arka aihe näköjään sekin. Äh, äh, komission tehtävänä sitten on valvoa se, että varat tulevat tasapuolisesti jaetuksi jäsenmaiden kesken, niin että myöskin suuret jäsenmaat saavat oman osansa, jos tarpeen tulee lähikuukausina on varmaankin hyvä sitten aloittaa nämä keskustelut. Jään sitten odottamaan näkemyksiäni tästä. Thank you, Madame Paljon kiitoksia. Edustaja Nagdikal sitten kaksi minuuttia jokaiselle varjo esittelijälle kaksi minuuttia budjettivaliokunnasta. Anna Lamassu, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen budjettivaliokunnan varjoesittelijä EPPn puolesta ja haluaisin edustaja Gardia Rubialia kiittää hänen mietinnöstään. Muutama huomio tai kysymys. Aivan aluksi uskoakseni kaikkein mielenkiintoista tässä ohjelmassa on se, että tässä rohkaistaan äh, lähentymisen tuki mekanismin käyttöön. Minä henkilökohtaisesti haluaisin kasvattaa tämän mekanismin toimintaa niin, että nämä ei-euromaat pystyisivät mahdollisimman nopeasti euroalueeseen liittymään. 20 prosenttia määrärahoista mielestäni pitäisi suunnata tähän. Mitä tulee sitten enimmäismääriin, mielestäni meillä pitäisi olla vain yksi kriteeri ja tässä väestömäärä on hiukan erikoinen sellainen. Ehdotan, että yhdistämme tähän väestökriteeriin äh, väestö määrän suhteutetun tulon. Mielestäni tämä on uudistusten suhteen hiukan ähm, delikaatti tilanne. Pitää estää sellainen, että meillä olisi äh, demokraattisten vaalien jälkeisen muutoksen tilanteessa se, että monivuotoiset uudistukset keskeytettäisiin tai muutettaisiin sen sijaan, että me muuttaisimme tätä viiden vuoden karenssijaksoa. Meidän pitäisi olla ennemminkin poliittista valvontaa ratkaisuna, sellaista, joka ei olisi vain komission harjoittamaa. Tämä voisi olla esimerkiksi neuvostossa käänteisen määräenemmistön mallin, sixpackin ja twopackin mallin kaltainen ratkaisu. Mitä tulee sitten äh, tuohon johdanto kohtaan kuusi mielestäni kaikkein parasta olisi, että meillä olisi horisontaalinen lauseke koskien kaikkia eurooppalaisia ohjelmia. Budjettivaliokunta on kallellaan tähän ratkaisuun päin. Ja sitten pohdin tätä äm, riippumattoman äm, äh, fiskaalisen instituutin parastamista. Meillähän on tällaista jo kansallisella tasolla. Kiitoksia. Lamassu. Kiitoksia edustaja Lamassu. EPPn varjoesittelijä Ekonista edustaja Maletic, olkaa hyvä. Kiitoksia. Korostaisin myös, että varojen määrä ei voi jakaa, ottaen huomioon väestön määrä pitää pitää tästä yksinkertaisena, mutta ottaa huomioon myös uudistusten monimutkaisuus, joita täytyy toteuttaa riippuen maakohtaisiin suosituksiin ja sitten ottaa huomioon myös makrotalouden epätasapainot. Ja niin kuin kollega Lamasuus sanoi, kehityksen taso pitää ottaa huomioon BKT suhteessa 27 BKT. Sitten olemme sitä mieltä, että me emme voi jakaa puolta tästä perustuen kilpailukykyyn. Ja minä väittäisin, että tarvitsemme hiukan enemmän tätä ensimmäistä vaihetta varten, josta pitäisi sopia 21. kuukauden aikana, siis mitä tulee menopuoleen. Sitten riippumattomat finanssipoliittiset instituutiot, en täysin nyt vastustakaan tätä ehdotuksessa, mutta olen sitä mieltä, että tätä ei voida liittää asetukseen 2007-2013 kaudella, koska tämä koskee vain jäsenvaltiota euroalueella. Ja tässä pitäisi ajatella hiukan laajemmin tätä käsitettä. Sitten tuen myös sitä, että meidän pitäisi poistaa osat, jotka liittyvät myönteen varojen siirtoihin yhteisessä hallinnossa ohjelmaan, mutta samanaikaisesti meidän pitää varmistaa koordinaatio ja harmonisaatio investoinnista, liittyy kohesiopolitiikkaan liittyen maakohtaisiin suosituksiin ja makrotalouden ehdollisuuksiin. Tämä pitää liittää sitten toimet, joita suunnitellaan uudistettujen sitoumusten valossa jäsenvaltiot ovat hakeneet tukea välineestä. Meidän pitäisi myös mainita yleisten tavoitteiden kohdalla oikeuslaitoksen uudistukset ja eläkejärjestelmän uudistukset. Thank you for exactly two minutes. Paljon kiitoksia siitä, että puhuitte tasan kaksi minuuttia. Meillä ei ole Ekonista SNDstä varjoesittelijällä viiden joten siirrymme nyt eteenpäin ECR-varjoesittelijään. Vai haluatteko te käyttää puheenvuoron hänen puolestaan? Hienoa, olkaa hyvä. Kiitoksia kollegani Koston puolesta. Hän pahoitteli, ettei päässyt paikalle ja haluaisin viisi asiaa, jotka hän halusi nimenomaan tuoda esiin tässä mainita. Varjoesittelijämme suhtautui komission aloitteeseen myönteisesti. Se pohjaa jo olemassa olevalle ongelmalle, mutta hän korostaa sitä, että meidän täytyy ottaa oppia tietyistä asioista tämän ohjelman ehtojen suhteen. Ensinnäkin vuonna 2008 suuren talouskriisin seurauksena kaikki ovat käsittäneet sen, kuinka tärkeää on sekä sosiaalinen että taloudellinen lähestyminen ja se, että näitä molempia ohjataan niin, että että äh, liian laaja-alaisen talouden uudistamisen negatiivisia vaikutuksia suitsitaan ja tehdään kansalaisille mahdolliseksi parantaa henkilökohtaista tilannettaan. Eli otamme sekä sosiaalisten oikeuksien pilarin huomioon että äh, kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa samalla linjalla olemisen. Toisekseen äh, Esittelemme pohtii sitä, kuinka tämä suhteutuu nyt sitoumuksiin. Meillä ei pitäisi olla vain tätä puittistoa eurooppalaisena uudistusten puittoistona, niitä pitäisi olla muitakin mahdollisuuksia. Ja tämän lisäksi meillä pitäisi olla mahdollisuus jäsenmaille seurata esimerkiksi työllisyyden kehittymistä, alueellista lähestymistä, kilpailukyvyn tukemista, kestävää kehitystä ja reilua kilpailua. Ja tässä yhteydessä ei ole kylliksi tehty yhteyttä Euroopan talouden ohjausjaksoon. Meidän pitäisi tarkastella perussopimuksen artikla 9. Äh, Siinä vaaditaan sosiaalista vaikutusten arviointia ennen kuin tämän kaltaisia uudistuksia toteutetaan. Sitten neljäs asia on huoli siitä, että tämän kaltainen ohjelma saattaa leikata rahoitusta tai johdata siihen, että makrotaloudellisia ehtoja sovelletaan ohjelmaan. Tämä vaikuttaisi negatiivisella tavalla myöskin niissä maissa, jotka ovat äh, vaikeassa poliittisessa talousarviotilanteessa. Kaikkien pitäisi käyttäytyä vastuullisesti ja rakentavasti. Ja tässä olivat meidän esittelijämme terveiset. Kiitoksia. And then. Paljon kiitoksia. ECRn puolesta. Edustaja Kärmel, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia äh, kovasti äh, puheenjohtaja. Tämä parlamentti on äh, budjetista puhe on ollen aika yksimielinen siitä, että tarvitaan lisää avoimuutta, selkeyttä ja yleensä tarkempaa valvota. Että aina puhutaan kuitenkin tästä jatkuvasti uusista ohjelmista, jossa pitää säännellä kaiken, kaikenlaista uutta, taas sitten ehkä avoimuuden kustannuksella ilman, että näitä no, nyky, nykyisiä toimia sitten entisestään tehottaisiin. Miksi me sitten emme käytä kohesiopolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia, jotka ovat olleet olemassa jo vaikka kuinka kauan paremmin hyväksemme? kun me haluamme näitä rakenneuudistuksia äh, äh, tukea, silloin tämä kohesioväline olisi juuri oikean osuva äh, väline siihen. Ja pitää sitä, siinä on helpompi sitten todellakin mitata ja määritellä, ensin määritellä ja sitten, sitten mitata nämä vaikutukset. Kannata vain rahaa kylvää noin vain ja sitten katsoa, että kai niistä sitten jotain hyötyä jossakin vaiheessa on kaikki tavoitteet saavutetaan jo niin olemassa olevien ohjelmien kautta minun mielestäni niin aivan yhtä, aivan yhtä tehokkaasti. Ja jos ajatellaan tämä, tätä kytköntää tähän euroalueeseen, niin se on, kyllä kuulostaa se nyt sitten epäoikeudenmukaista. Jos tällä euroa vahvistetaan, niin ei se nyt voi olla oikein. En sen, tässä to, jossain vaiheessa aukkoja paikataan, mutta sitten toisaalta ö, sitten että huom, voidaan jättää huomiota sitten muut tarpeet siinä samassa samaan syssyyn. Meidän pitää ottaa nyt huomioon se, että, että tässä muodossaan euro ei, kestä eikä pärjää. Ja nyt kun me näistä ohjelmista puhutaan, niin ei kannata näitä hankkeita ollenkaan näillä keinoilla edistää. To achieve a true... Paljon kiitoksia, jotta saisimme todellakin stereofonisen kokemuksen aikaan. Annan nyt Ekonista edustaja Lykkelle ECRn puolesta puheenvuoron, hyvä. Kiitokset että, äh, äh, molemmille esittelijöille tätä kautta on, on onnistuttu vähän hiukan tasoittamaan näitä mielipideeroja ja saatu sitten luonnosta tästä syntymään. Tästä on sekä myönteistä että kielteistä sanottavaa. Ensinnäkin on todettava, mitä tuolla kritiikkään, kritiikkiin tulee, että vielä ei ole tarkeaksi selvitetty, miten, miten nämä ongelmat, sitten korjataan. Monet maat ovat jättäneet vain toteuttamatta näitä uudistuksiaan ja jättäneet sitten näitä rahoittamatta. Ja tästä on sitten syntynyt sitten olen väärä todellisuuden, todellisuuskuva. Ja todetaan, että, että, että ohjelmia ei toteuteta ja sitten katsotaan, että kai, kai näihin sitten joku avustus sitten jossain vaiheessa, jos tämä on herumassa. Ei tämmöinen peli vetele. Näh. Täällähän tulee tällaisia sosiaalisia periaatteita noudatettu ja rahat tärvääntyy sitten väärin kohteisiin. Me en näe tällaista, millä, millä, millä vakuuksiin tätä voitaisiin perustaa. Sitten tämä etupainottoisuus on tietysti ongelma sekin, siitä on tietysti hyvä, hyvä se on tietenkin selkeä, selkeästi hyvä tavoite pyrkiä sitten vauhdittamaan investointeja ja rakenneuudistuksia yhteisötalouden vahvistamiseksi. Myönteistä on sekin, että että nämä valvontatoimet, joita tässä perään kuulutetaan, on varmaankin oikeaan suuntaan, eivät, ei tarpeeksi pitkä kuitenkaan. Tämä uudistustukiohjelmien varmistaminen on vielä jäänyt tehen kuten edeltäjä äsken, äsken totesi. on äh, selkeänä pohja on kohesiopolitiikka ja sen antavat su, äh, äh, suuntaviivat. Siinähän käsitellään unionia kokonaisuudessaan asianomaisen artikkelin artiklin mukana perusteella. Tässä on nyt tämä euroalueen konvergenssikriteerit pantu keskiöön jotka sitten tietenkään kestävällä pohjalla tulevaisuudessa tulee olemaan. Ei se voivat olla tällainen kohesiopolitiikan muuttujia. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Aldesta ei vaikuta olevan ketään budjettivaliokunnan edustaja paikalla. Vihreistä edustaja Giegold ei näytä olevan paikalla, mutta Edustaja Lambert ehkä haluaa puhua hänen puolestaan. Olkaa hyvä. I have the four minutes of the... Olen ainoa vihreä, onko minulla neljä minuuttia aikaa. Let's say you have three minutes. No, sovitaan, että teillä on kolme minuuttia, jos sopii. Uh, so if... Kaksi per ryhmä. Olen varjoesittelijä, mutta minua on pyydetty tässä puhumaan heidän puolestaan. Siis myönteistä, niitä sen annoitte kaksi minuuttia jos on kaksi minuuttia, niin sitten vain negatiiviset seikat. Mutta jos on neljä, niin myös myönteistä. Okei, myönteiset seikat. Tässä viitataan suoraan kestävän kehityksen parin sopimuksiin. Mietinnössä olemme tyytyväisiä tästä ja tulemme laajentamaan vielä niitä jatkossa. Sitten toinen myönteinen seikka poistetaan lauseke kohesiopolitiikan tarkkailusta. tuomme täysin tätä koska taloudellisen kestävyyskyvyn ei pitäisi olla kilpaileva tavoite. Sitten nimen muuttaminen tarkistuksessa ja lähettymisväline euro alueen välineeksi, jäsenyysvälineeksi. Tämä on kiinnostava symbolisesti sitten, kun otetaan huomioon vaikutukset, joita syntyy uudistuksesta ennen kuin ryhdytään rahoittamaan ohjelmia ja tuemme tätä kohta. Uudistukset jossakin maassa voivat vaikuttaa kielteisesti jossakin toisessa maassa ja tässä ei mitenkään tukea tällaista että muut kärsivät omasta uudistuspolitiikasta. Mitä tulee sitten tarkistuksiin koskien että olemme tyytyväisiä tästä suuremmasta täsmällisyydestä, mitä tulee lähentymiskriteereihin ja miten puututaan kansalliseen lainsäädäntöön, jota vaaditaan eurojäsenyydessä. Kuitenkin me tulemme tekemään ehdotuksia siitä, että laajennettaisiin hyväksyttävät reformit, koska jäsenyys vaatii enemmänkin kuin nimellistä lähentymistä ja laillista sääntöjen noudattamista. Sitten vielä vielä myönteinen kohta hallinnosta, että muutetaan alkuperäistä täytäntöönpanevaa delegoiduksi säädöksessä, jota otetaan huomioon komission päätöksessä. Sitten neljä ongelmallisempaa kohta ei ole muutettu. Tätä jakoavainta pahoittelemme muutosten puutosta tässä asiassa, koska tämä on meille selkeä prioriteettikysymys. Ei ole erotettu linkkiä tästä tämän ja ohjausjakson välillä artikla 8 pysyy entisellään, vaikka se on yksi ongelmallisimmista artiklista, miksei sitä muutettaisi. Tässä on menetetty tilaisuus ottaa huomioon parisopimuksen tavoitteet ja sosiaalisen pilarin vaikutukset tähän tukiohjelmaan. Sitten ei mitään muutosta luvuissa, mahdollisesti sen takia, että vuoden 2020 väliaikais, niin että monivuotisen rahoituskeskustelu saatu aikaan Tämä on siis meistä liian ylirahoitettu eikä kovin tasapainoinen. Sitten meillä lopuksi riippumattomat finanssipoliittiset toimielimet haluaisimme huomauttaa, että tällaisten instituutioiden ne pitäisi kunnolla kuvata ja niiden pitäisi tehdä hyödyllisiä finanssipoliittisia analyysejä ja sitä lukua ilman, että esitetään prioriteetteja. Siis suurin osa näistä riippumattomista finanssipoliittisista laitoksista, niitähän johtaa yksi ainoa talouden teoria, mitä neoklassinen teoria, ja se löytyy Tämä on osoittautunut täysin puutteelliseksi. Kiitoksia. Look, yes, thank you for using... Kiitoksia, kiitoksia, että käytti vain kolme minuuttia. budjettivaliokunnasta Guen edustajaa, Ekon valiokunnasta Guen edustajaa. Onko täällä joku paikalla? Ei taida olla. EFDD, edustaja Valli, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Äh, kaiken kaikkiaan tällainen uudistuksen tukiohjelman ehdot, ehdotus voisi olla hyödyllinen, jos tässä keskityttäisiin sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviin kasvua tukeviin hankkeisiin eh, niin, että me palvelisimme Euroopan unionin tavoitteita ja kaikkien jäsenmaiden tarveita. Eli se, että meillä on tukikelpoisuuskriteerit lueteltu meidän pitäisi niiden suhteen katsoa Euroopan unionin tavoitteita, eli tarkoitan äh, täsmällisemmin sanottuna, että äh, taloudellista äh, ja alueellista kasvua niin ja esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden vastustamista, korruption vastustamista, laadukkaan työn luomista, tasa-arvon tukemista, köyhyyden syrjäytymisen vastustamista. Näihin pitäisi pyrkiä komission aloitteessa on viittauksia näihin tavoitteisiin, mutta niitä pitäisi vielä vahvistaa, jotta me palvelisimme näitä ajatuksia, joita on ajettu. Joka tapauksessa meillä pitäisi olla myöskin arviointeja työntekijöiden ja palkansaajien kannalta, sillä olemme nähneet, että tämänkaltainen politiikka luo lähentymistä kaikkein eniten ja ongelmien puhjetessa voi auttaa lähestymisessä. Aivan oikein eurooppalaiset nyt protestoivat sitä, että tehdään liian jyrkkiä uudistuksia. Meillä pitäisi tämän lisäksi olla ex post ja ex ante arvioinnit näiden uudistusten suhteen. Ja toivoisin myöskin, että esittelijät nimenomaisesti Ähm, pyytäisivät riippumattomilta kansallisilta elimiltä tekemään vaikutusten arvioinnin talousarvion suhteen tähän ohjelmaan liittyen. Ja meidän pitäisi myöskin välttää sitä, että me emme keskitä liikaa, emmekä luo liian selkeitä epätasapainotilanteita tässä yhteydessä. Paljon kiitoksia edustaja Valli. ENFstä ei tarvitse ketään paikalla. Meillä ei ole myöskään mitään puheenvuoropyyntöjä tällä hetkellä. Joten nyt antaisin komissiolle kahdeksi minuutiksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitän tuesta ainakin joltakin jäseniltä tätä, uutta ehdotusta varten. Muutama kommentin lähentymisvälineestä ja tarpeesta vähentää sovellusalaa ja samalla on tärkeää ymmärtää, että ideana oli juuri auttaa jäsenvaltioita mennä kauemmas kuin nominaaliset lähentymiskriteerit. Jotkut maat ovat jo hyväksyneet, ovat jo täyttäneet lähentymiskriteerit tarkoituksena auttaa niitä menemään vieläkin pidemmälle. Me panemme merkille eh, lisäehdotukset, että pyydettäisiin enemmän jäsenvaltioita, mitä tulee kustannushyötyanalyyseen ja muun kilpailukykyyn. Meitä pitää olla varovaisia, että tämä tulee liian vaikeaksi jäsenvaltioille esittää ohjelmia. Sitten voidaanko poistettaisiin mahdollisuus siirtää varoja. Meistä se on valitettava, koska tämä on hyödyttänyt monia maita, kuten Kreikkaan. Se on käyttänyt tätä välinettä ja, ja saanut paljon teknistä tukea. On, Tämä on tärkeää jakoavaimen kannalta, josta pitäisi muuttaa. Niin siksi on tärkeää pitää se operatiivisena ja helppona käyttää, koska muutoin on hyvin vaikea äh, päätyä yhteisymmärrykseen. Sitten tulee uudistusten omistamiseen. Tässähän pyritään vahvistamaan sitä, miten uudistukset otetaan omaksi asiaksi, ja jos jäsenvaltiot haluavat uudistaa, niin ne voivat silloin tehdä sitä näitä ehdotuksia. Haluan myös korostaa, että sosiaaliset uudistukset on hyvin otettu mukaan uudistuksen sovellusalaan, koska ne on mainittu haasteena eurooppalaisen talouspolitiikan ohjassa, koska ne ovat tässä mukana. Ja on tärkeää tehdä ero kohesiopolitiikan välillä. Kohesiopolitiikka rahoittaa investointikuluja uudistuksessa. Tässä me autamme jäsenvaltioita tekemään rakenteellisia uudistuksia ja kannustamaan siihen. Lopetan tähän, kiitos. Thank you. Kiitoksia. Nyt meillä onkin jonkin verran aikaa, joten voisin molemmille esittelijöille antaa kolme minuuttia, jos haluatte. Ja voisimme käänteisessä järjestyksessä nyt edetä. Olkaa hyvä. Well, thank you, Jan. I tried to keep it Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua vain kaksi minuuttia. Komissio otti jo esille joitakin kysymyksiä myös. Ehkä yksi reaktio EPPlle ja ehkä vihreillekin koskien riippumattomia finanssipoliittisia tahoja. Olen täysin samaa mieltä siitä, että tarkoituksena ei ole luoda uusia toimielimiä tai muuten elimiä, mutta voisimme työstää jotenkin tätä yhdessä uskoisin, jotta varmistamme sen, että Tämä soveltuu myös euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin. Tämä on ensimmäinen reaktio EPPlle. E sitten haluaisin vastata ECRlle. Herra Luken puhui moraalikadosta. Olen täysin samaa mieltä hänen kommenteistaan ja tämän takia pitäisi pitää sovellusala hyvin rajattuna. Minun mielestäni odotankin teiltä tässä asiassa tarkistuksia. Ehkä sitten odotankin mielenkiinnolla lisää yhteistyötä kollegoiden kanssa siinä kaikki. Kiitoksia, edustaja Gardiazabal. Sí, muchas gracias, pues. Eh, Kiitoksia. Yritän vastata lyhyesti ensin eh, jakokriteereistä, koska monet ryhmät ottivat sen esille. Me yritimme löytää yhteisymmärryksen, muutettaisiin tätä jakokriteeriä, mutta emme onnistuneet saamaan mitään yhteisymmärrystä aikaan, joten oletaan, että me, jotka uskomme, että väestö ei ole järkevä kriteeri yhtenä ainoa kriteerinä, mitä tulee tähän rahaston jakomekanismiin, niin sitten tulemme tekemään tästä ehdotuksia ja yritetään löytää yhteisymmärrys jatkossa. Uskon, että jos käytetään suurin piirtein sitä summaa, mitä on käytetty kohdallisuuspolitiikasta tai jotakin vastaavan tyyppistä, se voisi olla hiukan järkevämpää. Sitten kestävyydestä ja uudistuksista. Tähän viittasi herra Lamassur, hänellä oli ehdotus. On totta, että emme ole menneet niinkään tässä asian ytimeen. Olemme sitä mieltä, että jos pidän tätä vielä yhdellä vuodella, tämä voisi antaa tiettyä varmuutta, että uudistukset pidetään kiinni, mutta joka tapauksessa voimme tutustua paremmin tähän lamasuurin ehdotukseen. Sitten niin hän puhui ehdollisuudesta ja se liittyy tähän oikeusvaltioperiaatteeseen. Tiedän, että muissa valiokunnissa ja mietinnöissä kaikki yhtäkkiä haluavat ottaa mukaan artiklan oikeusvaltioperiaatteesta. Mielestäni se ei ole välttämätöntä, koska luonnollisesti jos sitä se herra Sarvamaa eh, on tässä puhetta. Tietysti kaikki EUn ohjelmat alistetaan eh, oikeusvaltioperiaateasetukselle niin kuin rahoitusasetuksellekin ne alistetaan. Mutta yhtäkkiä kaikki sitten haluavat vielä korostaa, että ohjelmat eh, ehdollistetaan tähän oikeusvaltioperiaatteeseen myös. Pari kommenttia ECRL tässä puhuttiin moraalikadosta. Tiedän, että tämä on käsite, josta jotkut ryhmät kovasti pitävät, mutta rehellisesti sanottuna rahoitusta tässä puhutaan ja mikä tulee olemaan minkäkin maan osuus tässä ohjelmassa, niin enpä usko, että on mitään moraaliriskiä tässä uudistusten teossa. Tässähän puhumme sadoista tuhansista eurosta, joka minkä tahansa eurooppalaisen maan budjetissa ei tarkoita minkäänlaista moraalikadon vaaraa. En tiedä, miksi puhuttiin tästä etupainotuksesta, frontloadingista. Ei ole mistään tällaista puhettakaan ollut pikemminkin. Yksi minun arvostelun aiheistani ja ryhmäni arvostelusta on, että kun rahat nämä tulevat, niin silloin tämä uudistus on jo ei vain täytäntöön pantu, vaan unohdettukin. Ei tässä mistään etupainottamisesta todellakaan ole kyse, vaan rahat tulevat aina liian myöhään. Ja jaan pitkälti puheenvuoron, joka tuli vihreältä, erityisesti kun puhuttiin sosiaalista pilarista ja COP21 No, tässä on paljonkin työtä varmasti, mitä pitää vielä tehdä. Sitten vielä yksi kommentti vihreille ja EPPlle, jotka puhuivat näistä rahastoista. Minulla ei ole mitään suurempaa ongelmaa lisätä tätä osuutta. ja maista, jotka kuuluvat euroalueeseen, mutta jos tätä pitää vähentää 22 miljoonaa, joka on aika vähän, että tehdään näitä uudistuksia koko Euroopassa. Ja ihmetyttää, että väitetään, että tässä nyt mukaan ylirahoitetaan yhtään mitään, kun näin, miten se jaetaan ja käytetään väestökriteeriä. Minä sanoisin, että olisi paljon parempi, jos voisimme kaksinkertaistaa tämän summan, mutta en usko, että näin tulee käymään. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä keskustelusta. Ja antakaa minun lisätä tähän huomioon, jonka Gardia Zabal teki, että todellakin äh, tällä hetkellä oikeusvaltio periaate on jotakin, mikä on hyvin, hyvin suosittua tällä hetkellä ja paremmasta säätelystä on paljon puhuttu, että meidän pitäisi näyttää hyvää esimerkkiä myöskin budjetti- ja ekon valiokunnissa. Ja tarpeetonta säätelyä välttää. Nyt haluaisin muistuttaa, että tarkastusten jättämisten takaraja on 15. päivä tammikuuta kello 15.00 budjetti ja Ekon valiokunta tarkastelevat asiaa joko 20. tai 21. päivä ähm, helmikuuta ensi vuonna. Muut asiat, muita asioita ei ole käsiteltävänä. Sanoisin vain seuraavaan kokoukseen liittyen, että budjetin ja Ekonin yhteiskokous. Tämä Ei ole vielä suunniteltu, aikaa ei ole vielä tiedossa. Ja näin päätämmekin kokouksemme viisi minuuttia etuajassa. Kiitoksia.